ehdotuksia tämän keskustelun perusteella, joka täällä myöhään yöllä on käytetty. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsenelle ja kiitoksia myöskin kaikille, jotka näin myöhään vielä olivat mukana keskustelussa. Tämä on parlamentaarisen työn kuninkuuslaji suorastaan, tällainen yöistunto seuraava. Täysistunto, taikka täysistunto alkaa jälleen huomisaamuna kello yhdeksältä aamulla. Pöytäkirjata julkaistaan parlamentin verkkosivulla. Kiitoksia kaikille osallistujille ja oikein hyvää illan tai pikemminkin yön jatkoa.